I think we can start. Please sit down. Voimme varmaan aloittaa, jos istuisitte Ja, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer... Sydämellisesti tervetuloa tämän vuoden viimeisen TRAN-valiokunnan kokoukseen, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Kohta yksi, esityslistan hyväksyminen. Tiedätte, että ilmailupakettia on lykätty Edustaja Teliska puhuu kohta aiheesta, muuten esityslista voidaan varmasti hyväksyä. Ei ongelmaa, joten edustaja Teliska saa puheenvuoron ilmailusta. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitoksia. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Muutama selvennys, koska täällä on jonkun verran sähköpostit ovat lennelleet viimeisen kolmen vuorokauden aikana. Ja haluaisin oikaista jonkun verran tiettyjä tietoja. Saattanette muistaa, että minun tarkoituksenani oli saada aikaiseksi tiivis, hyvin rakennettu mietintö, joka käsittelisi sitä, mitä me pidämme painopisteenä, kuten myöskin käsiteltäisiin joitakin näitä puutteita ja aukkoja. Se luonnosteltiin ihan alusta lähti ja äh, varjoistelijan kanssa olimme tästä yhtä mieltä, haluaisinkin heitä kiittää. Tuloksena oli asiakirja, jossa jokainen kohtaa on käsitelty omassa yksittäisessä kappaleessaan, eli ei ole laajennettu mm, mitään asiapiiriä kattamaan enempää. No tähän on päästy. Ja näin olen tehnyt sellaisen asiankin, joka mielestäni on työsääntöjen mukainen. Viitasi siihen, mitä sihteeristä on todennut ja olen tehnyt kyllä kotiläksyni ja käynyt säännöt läpi. Se, mitä olemme tehneet, on, että meillä on Emplin lausunto, 35 sivua, 35 kohtaa, aivan yhtä monta kohtaa kuin minun mietinnössäni. No, ymmärrän kyllä, että ehkä esittelijällä ei ollut mahdollisuuksia sopia tiiviistä lausunnosta, mutta jos laitetaan lausunto, joka on yhtä pitkä kuin mietintö itse, niin se täysin vesittää koko mietinnön sisällön. Tämän lisäksi haluan todeta, että työllisyysvaliokunnan lausunto sisältää sekä sen yksinomaisen toimivallan, yhteisen toimivallan ja TRANin yksinomaisen toimivallan. Näin olemme pyrkineet siihen, että olisimme saaneet tiiviin asiakirjan ja olemme jättäneet kaikki relevantit kohdat, vaikka en kaikista olekaan samaa mieltä tässä asiakirjassa. Se olisi kuitenkin lyhyt ja kaikki asiat olisivat siihen sisällytettyinä, jotta tämä mietintö menisi läpi valiokunnassa. Onnistuin jopa samanaikaiseksi vahvan enemmistön sen taakse tänään. No tietysti ihana maailma olisi se, että jotkut TRAN-kollegat pidättäytyisivät siitä, että esittäisivät tarkistuksia asiaan, joka kuuluu työllisyysvaliokunnan toimivaltaan ja päinvastoin, mutta näin ei tapahtunut. Se oli itse asiassa ainoa vaihtoehto, joka meillä oli. Onko minulla oikeus ehdottaa valiokunnalle sitä, että äänestettäisiin tuosta asiakirjasta? Kyllä, koska työohjesanoissa sanotaan selkeästi, että tämä lopputulos validoidaan äänestyksen kautta, mikä merkitsee sitä, että IMKO voi esittää lausuntonsa ja esittää sen uudelleen täysistunnossa. Anteeksi, ei IMKO, vaan työllisyysvaliokunta. No, lyhyestä virsi kaunis menemättä sen kummemmin yksityiskohtiin. Kiitokset eh, sihteeristön toiminnalle. Sen ansiosta olemme seuranneet joka ikistä eh, sääntöä. Olemme pyrkineet pitäytymään laadukkaassa mietinnössä niin, että voimme äänestää siitä ensi viikolla ja saamme sen sitten oikea-aikaisesti esille ennen kuin komissio ensi vuonna esittää useita eh, ehdotuksia, jotka tähän strategiaan sisältyvät. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Olen huolissani siitä, että meillä on äänestys helmikuussa täysistunnossa. Aika menee hukkaan ja periaatteessa se, mikä nyt voidaan tehdä, on se, että poistetaan tästä kaikki, mikä kuuluu pelkästään työllisyysvaliokunnan toimialan ja se menee suoraan täysistuntoon, mutta sääntöjen mukaisesti meidän tranvaliokuntamme toiminnan yksinomaisesti kuuluvat asiat ja osittain kuuluvat asiat äänestetään täällä valiokunnassa. Ja tässä yhteydessä, varsinkin nyt ennen joulua, saattaa syntyä vaikeuksia täysistunnossa. Ja siitä syystä pyytäisin teitä puheenjohtaja, että meillä olisi erittäin lyhyt valiokuntakokous ensi viikolla tätä varten, eli että säilytettäisiin äänestysaikataulu. Se on tietysti teidän valittavissanne. Halusin vain korostaa sitä, mikä on tämä tarkoitusperä, mihin olemme päässeet. Myös se, että sitä on voimakkaasti tuettu poliittisten ryhmien enemmistön toimesta ja että ähm, sääntöjä noudatettiin täysin. Tulevaisuudessa haluaisin välttää sellaista tilannetta, jossa näin tapahtuisi. Eli jos on mietintö, joka periaatteessa muodostuu 35 tarkistus, kompromissitarkistuksesta. Me emme saa lausuntoa joka on yhtä pitkä. Se on aivan absurdia. Minä kunnioitan täysin sitä kyllä, mitä, me, mitä työllisyysvaliokunta muuten on todennut. Yes. Niin, kiitos oikein paljon. Muodollisesti se, että muutosesityksiä ovat yhtä pitkiä kuin koko mietintö, niin se on ihan totta. Mutta jos on yksinomainen toimivalta ja ovat valmiita sopimaan Teliskan kanssa. Toivon, että näin saadaan ratkaisu. Ja voisimmeko ensi viikolla sitten äänestää? Katsotaan koordinaattoreiden kokouksessa, voimmeko puhua vielä tuosta aikataulusta. Ei, nyt emme käy keskustelua. Tämä on esityslista asia vain ja nyt siirrytään äänestämään. Wir kommen jetzt zu den votes. Nyt äänestetään. Logistik in der EU und multimodaler Verkehr. Logistiikka EU:ssa ja eri liikennemuotojen yhdistäminen. Ines Saila Sennelin mietintä. Ensin kokeillaan, ovatko kaikki paikalla, äänestys alkaa. You have no card? Eikö teillä ole korttia mukana? Selvä. And then you vote before. And then I will... Ja äänestäkää sitten ennalta, niin laskemme teidät mukaan. Asia, Warte mal, welche, diese ist es, ne? Also ich schließe. Alles okay. Alles okay. Äänestys päättyy. Kaikki kunnossa. Kokemuksen mukaan ainakin toistaiseksi. Kohta yksi, tarkistus 25. Niin, siis logistiikka EU-ssa ja liikennemuotojen yhdistämistä uusissa eurooppalaisissa liikenneverkkojen käytävissä. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 21 vastaan. Hylätty. Koska Jackie Fosterilla ei ole korttia mukana. Kiitos, näin tämä saatiin selvitettyä. Tarkistus 26 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 49 äänestys alkaa. Päättyy. 30 puolesta 13 vastaan ei tyhjiä. Niukasti hyväksytty, mutta hyväksytty kuitenkin. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 58 äänestys alkaa. 58 äänestys päättyy. 22 puolesta 21 vastaan hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 ja suullinen tarkistus. Ei ole vastalauseita ilmeisesti ne puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty.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 Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 4, suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Envi 5 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Envi 6 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 15 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Envi 15. Äänestys alkaa. Päättyy. 22 puolesta 23 vastaan ei tyhjä hylätty. Ja. 12. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 150. Äänestys alkaa. back to Jackie. 21 puolesta, 21 vastaan. Kolme tyhjää hylätty. 145 puolesta. Anteeksi, kuinka? Kyllä, 145 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 21 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 21. Äänestys alkaa. Päättyy. 23 puolesta 22 vastaan. Ei tyhjiä hyväksytty. Envi 22 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 9 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Envi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 17 vastaan 5 tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää. En oikein näe. 155 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 17 vastaan 3 tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Envi 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Envi 7 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Envi 13 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 200 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 101 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 202 äänestys alkaa. Päättyy. 22 puolesta 23 vastaan ei tyhjä hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi y- tarkistetaan 203. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta 13 vastaan ei tyhjä niukasti hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 25 vastaan ei tyhjä hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi 18 puolesta, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus kaksi äänestys alkaa. Päättyy. Jäki. 21 puolesta, 21 vastaan, kolme tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tuokin. Tarkistus kolme äänestys alkaa. Päättyy. 21 puolesta 21 vastaan. Kolme tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan, siitä ei äänestetä, joten loppuäänestys, nimenhuutoäänestys alkaa. Pal. Äänestys päättyy. 40 puolesta, 4 vastaan, tyhjä. Onnittelut. Ai 41 puolesta. Onnittelut. Oikein sydämelliset onnittelut Ines. Which one? That is from the camp. Okay. So, wir kommen jetzt zur nächsten Abstimmung über das Eisenbahnpaket. Seuraava kohta, rautatie. Wim van de Kampin mietintö Toisen käsittelyn suositusluonnoksen hyväksyminen. Aiheena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. Kotimaan henkilöliikenteen päätäteiden markkinoiden avaaminen. Aha. War doch aber ne? Ja. Hm. Mhm. Okay. Alles klar? Ovatko kaikki valmiina? Tarkistukset yksi ja kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus viisi. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ist geschlossen. Päättyy. Jaki 19. Puolesta 26 vastaan ei tyhjä hylätty. Tarkistus 6 ja 7 puolesta. Yhdessä siis 6 ja 7. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 ja tarkistus 4. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys. Ist geschlossen. Äänestys päättyy. 30 puolesta 15 vastaan. Ei. Tyhjiä sydämelliset onnittelut. Eli Stefania Kamp. Hyväksytty. So. Nächste ist Jetzt kommt der Sassoli-Bericht über... Sassolin mietintö seuraavana. Tarkistukset 1 ja 2 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9. Eikö? Tarkistetaan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Niinkö? Nyt tarkistetaan. Äänestys alkaa. Es war, es war nicht so eindeutig. Ist geschlossen. Äänestys päättyy. 25 puolesta 20 vastaan. Ei tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Loppuäänestys, äänestys alkaa. Final vote, Sassoli. Loppuäänestys, Sassolin mietintö alkaa. Päättyy. Tsekki puolesta, 31 puolesta, 14 vastaan, ei tyhjiä. Hyväksytty sydämelliset onnittelut edustaja Sassoli. Jetzt der Kielönen Seuraavana edustaja Kyllösen mietintä. Rules for the normalization. Yhteisistä säännöistä Jäteyritysten kirjanpidon säännönmukaiseksi loppuäänestys vai nimenhuutoäänestys puolesta. Ei vain äänestys alkaa. Abstimmung ist. Äänestys päättyy. 42 puolesta kolmen vastaan, ei tyhjiä. Valtavalla enemmistöllä hyväksytty. Sydämestä onnittelut Merja Kyllönen. Hyväksytty.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 Wir kommen jetzt zum Bericht von Karimadelli. Seuraavana Karimandellin mietintö. ja niiden perävaunujen ja niin edelleen. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ennen kuin lähdetään äänestämään, haluaisin vielä pöytäkirjan lyhyesti merkittäväksi sen, että viimeiset tarkistukset sovittiin vasta perjantaina myöhään. Ja useimmat sihteeristä 2011 saivat vasta tämän, joten sosialistit saivat kuulla tästä vasta tänään, joten yksityiskohtia ei päästy selvittämään. Siksi viittaisin vielä siihen, että tulevaisuudessa pyrittäisiin käyttämään vähän aikaa näiden tarkistusten neuvottelemiseksi. Tämä ei mennyt ihan parhaan päin, kun aika oli niin vähän. Kiitos paljon, olen ihan samaa mieltä siitä, että välillä tähdetään toimimaan liian nopeasti ja se haittaa laatua. Kuulin tämän ensimmäistä kertaa lykkääminen on aina mahdollista, sekin on hankalaa. Nyt on kuitenkin hyväksytty tällaiset työolot ja tulevaisuudessa pyritään huolehtimaan siitä, että tiedot saadaan ajoissa myös ryhmiin. Ei enää perjantaina, ihan selvä juttu. Sunnuntai on joka tapauksessa pyhäpäivä. Karimadellin mietintö. Tarkistus 101 puolesta. Vastaan. Hyvin harvat äänestivät nyt puolesta vielä kerran. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 102 puolesta. 101 pitäisi tarkistaa. No tarkistetaan vaan. Äänestys alkaa. Tarkistettiin on tässä ihan muitakin asioita. 101 äänestys päättyy. 37 puolesta 8 vastaan, ei tyhjiä. Hyvin tiukalla enemmistöllä hyväksytty. 102 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. 103 äänestys alkaa. 103 äänestys päättyy. 26 puolesta 18 vastaan. Yksi tyhjä. Hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 106 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onko tuo tyhjää, niin 22 puolesta 23 vastaan. Ei tyhjä hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 107 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 23 vastaan ei tyhjä hylätty. Kiitos. Mutta pyydän kaikki äänestämään selkeästi. 108 puolesta. Vastaan tarkistetaan. 108 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 22 vastaan yksi tyhjä hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten selaillaan vähän eteenpäin. 116 puolesta. Ai odottelen vielä. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 13 äänestys alkaa. 13 päättyy. 19 puolesta 22 vastaan, kolme tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta 144. Äänestys alkaa. ist geschlossen. Päättyy. 11 dafür. 11 puolesta 33 vastaan ei tyhjä hylätty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tarkistetaan. 21 äänestys alkaa. Päättyy. 21 puolesta, 21 vastaan, yksi tyhjä hylätty. 176 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 28 puolesta vastaan, tyhjä. Tarkistetaan 28 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 21 vastaan ei tyhjiä hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 ja 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 19 vastaan ei tyhjiä hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 194 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jackie? Jackie? 27 puolesta 17 vastaan ei tyhjä hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 ei se raukeaa. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201. 198 äänestys alkaa. 198. Äänestys päättyy. 15 puolesta 29 vastaan ei tyhjä hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 201. Äänestys alkaa. 201 äänestys päättyy. 25 puolesta 19 vastaan ei tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. 219 alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 25 vastaan yksi tyhjä. Hylätty 222, 23 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 225 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta 12 vastaan ei tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan 40 äänestys alkaa. Neljäkymmentä. Äänestys päättyy. 30 puolesta 14 vastaan. Ei tyhjä hyväksytty. 229 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaan tuokin. 229 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 22 vastaan ei tyhjä hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 231, 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 236 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jackie. 22 puolesta, 22 vastaan, ei tyhjiä, hylätty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 235, ei vaan se raukeaa. 42 puolesta vastaan. Tarkistetaan 42, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta 15 vastaan ei tyhjä hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240, 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 43 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 23 vastaan ei tyhjä, hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 265 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 268 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 ja 271 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 44 ja 271. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. puolesta 13 vastaan ei tyhjä hyväksytty. 272 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 272. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta 18 vastaan ei tyhjä hyväksytty. 273 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 277 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kompromissi 6 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 19 vastaan ei tyhjiä hyväksytty. 297, 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 303 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 puolesta vastaan vastaan tyhjää. Tarkistetaan 304. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta 13 vastaan ei tyhjiä. Hyväksytty. 319 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämä oli ihan selvä tulos. 320 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 321 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 322, 323 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 322, 23. Äänestys alkaa. Päättyy. 19 puolesta 21 vastaan kaksi tyhjää hylätty. 324 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 325 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 326 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 327, 328 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 52 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 19 vastaan ei tyhjä hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 330 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 330. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 22 vastaan ei tyhjiä hylätty. 335 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 337 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 341 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 344 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 346 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tarkistetaan. 56 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 19 vastaan ei tyhjiä. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan. En oikein näe. Vielä kerran. 57 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta 16 vastaan ei tyhjä hyväksytty. 58 ja 351 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 353 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 357 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 359 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 358 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 360 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 360 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 19 vastaan ei tyhjä hyväksytty. 364 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 367 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 372 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 374 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. 376 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 393 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 394 suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tarkistetaan 394. Äänestys alkaa. Jackie. Äänestys päättyy. 26 puolesta 17 vastaan ei tyhjä hyväksytty. 295 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 396 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan 396 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 23 vastaan, ei tyhjiä, hylätty. 397 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 60, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 23 vastaan ei tyhjä hylätty. 399 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 400 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 434 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 435 puolesta Vai tarkistetaan 64. 64 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13 puolesta 27 vastaan kaksi tyhjää. Myös niukasti hylätty. 435 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 436 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 436. Äänestys alkaa. Päättyy. 25 puolesta 18 vastaan ei tyhjä hyväksytty. Neljäsataa kolmekymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 68 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 25 vastaan ei tyhjiä hylätty. 441 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 445 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 447 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 448 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 449, 450 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 455 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 476 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 477 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 479 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 480 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 491 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 494 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 494 äänestys alkaa. Päättyy. 23 puolesta 20 vastaan ei tyhjä hyväksytty. 495 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 495 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 puolesta 8 vastaan ei tyhjiä. Niukasti hyväksytty. 502 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 514 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 514. Äänestys alkaa. Jackie. 514. Äänestys päättyy. 17 puolesta 26 vastaan ei tyhjiä hylätty. 515 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 516 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 516. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta 15 vastaan ei tyhjiä hyväksytty. 518 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 520 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Mistä 22 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Mistä 23 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Mistä 27 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Mistä 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 533 puolesta Näissä on vedetty pois 534 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 535 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 536 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 537 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 541 puolesta vastaan. Tyhjää, Tarkistetaan mistä 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 27 vastaan ei tyhjä hylätty. 542 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 23 vastaan ei tyhjä hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää. 73 tarkistetaan, äänestys alkaa. Päättyy. 14 puolesta, 29 vastaan, ei tyhjä. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. tyhjä, hylätty. 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää. En näe täältä tulosta. Tarkistetaan. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 21 vastaan ei tyhjiä. Hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tarkistetaan. 10 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 22 vastaan ei tyhjiä hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää. En näe, joten tarkistetaan. 99 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 21 vastaan ei tyhjiä hylätty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Näin, loppuäänestys. Nimenhuutoäänestys. Normaali äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.

Wir unterbrechen kurz. Keskeytämme hetkeksi, kunhan komission jäsen pääsee paikalle. Täällä ehtii vielä juoda kahvin ja suorittaa monenmoista tehtävää. I think we can start, please. Minusta tuntuu, että voimme aloittaa. Pyydän istuutumaan. Ich komme zu unserem nächsten... Nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Violetta Putsin komission jäsenemme kanssa keskustelu. Tervetuloa jälleen meille tänne valiokuntaan. Ensin saamme kuulla komission työohjelmasta vuodelle 2017 ja sen jälkeen käymme yleisemmän keskustelun Euroopan liikennepolitiikan tilasta. Työtä on vielä, jotta lähestyisimme tavoitteitamme. Euroopan on yhdennettävä työpaikkoja on luotava, niistä on pidettävä kiinni ympäristöä suojeltava, ilmastonmuutos on saatava pysähtymään. Paljon on tehtävää. Paljon on saatu aikaan rautatien osalta, satamien osalta ja eh, meriliikenneturvallisuus ovat olleet esillä. Mutta jotain puutteita on edellään. Noin parin vuoden ajan jo on odotettu tieliikennepakettia ja ilmailuliikenteen kilpailukykyä ja rautateillä matkustajien oikeudet ja vielä muitakin asioita – ja myös ikan päätökset päästöjen vähentämisestä. Lentoliikenteessä tämäkin on meillä edessämme. Oikein suurkiitokset, että tulitte paikalle. Kuuntelemme mielellämme nyt johdantoa ja käymme sitten jännittävää keskustelua täällä valiokunnassa. Teidän puheenvuoro, olkaa hyvä. Mr. Chair, dear... Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, nyt on kuudes kerta viimeisen vuoden aikana, kun olen teidän valiokuntakokouksessanne tai TRANin koordinaattoreiden kokouksessa, eikä tämä sisällä kaikkia niitä kahdenvälisiä illallisia, joita TRAN-valiokunnan puheenjohtajiston kanssa on käyty. Todellinen ilo siis saada olla teidän kanssanne täällä jälleen. Ja kertoa teille niistä asioista, jotka ovat jännittäviä tulossa vuonna 2017. Pyydämme, että ne pitävät teidän päivänne työntäyteisinä ja olette samaa mieltä sitten tämän kokouksen jälkeen. Mutta ensin haluan toivottaa hyvää syntymäpäivää Ismail Hertogille, kollegallemme. I must excuse, I didn't do that. Voi, pyydän anteeksi, en itse tehnyt näin. December gives quite often the opportunity. Joulukuussa on aika usein mahdollisuus pohtia sitä, mitä vuoden aikana on saatu aikaiseksi, ja paljon on todellakin saatu aikaiseksi vuonna 2017. Olemme esimerkiksi vieneet päätöksen vaikeat neuvottelut neljännestä rautatiepaketista, kuten myöskin satamasäännöstöstä, on tämän päivän äänestyksestä näin tämä on erittäin tärkeä tuki meille täytäntöönpanon vaiheessa. Neljännen rautatiepaketin lisäksi ja sitten äh, satamapalvelupaketin lisäksi luotan teihin, että voidaan viedä päätöksen näiden hyväksyminen ensi viikolla Strasbourgissa. Olemme myös edistäneet voimakkaasti äh, ilmailustrategian täytäntöönpanon kanssa, jossa tavoitteena on käynnistää neuvottelut avainkumppaneiden kanssa. Tänään kuitenkin keskittyisin tulevaisuuteen ja katsoisin sitä, millä tavalla olemme keskustelleet siitä, mikä on vuoden 2017 ohjelma. Ensinnäkin CITS-strategia. Haluaisin ottaa sen esille. Senhän me hyväksyimme viime keskiviikkona komissiossa. Ei ole mikään salaisuus, että haluan nähdä automatisoidut autot tiellä. Ja on tärkeää, että varmistaudutaan siitä, että kuljetusinfrastruktuuri ja ajoneuvot keskustelevat keskenään vuonna 2019 eteenpäin. Se tekee meidän teistämme turvallisempia, vähentää energiakulutusta ja edesauttaa sitä, että tulevaisia automatisoituja ajoneuvoja voidaan integroida kuljetusjärjestelmiimme. Strategian päätavoitteet ovat se, että ensinnäkin vältetään pirstaloitunut sisämarkkina-alue, saadaan aikaiseksi yhteiset prioriteetit, voidaan käyttää erilaista viestintäteknologiaa, otetaan huomioon turvallisuus- ja tietosuojakysymykset, kehitetään oikea juridinen puitteisto ja luonnollisesti tehdään sitten myös yhteistyötä kansainvälisellä tasolla. Strategian avulla varmistetaan oikeusturva sekä julkisille että yksityisille investoijille ja otetaan huomioon, millä tavalla EU voidaan rahoittaa tutkimus- ja kehityshankkeita ja kansainvälistä yhteistyötä G7-tasolla. Toinen osio, joka haluaisin ottaa esille, koskee strategiaa matalapäästö liikkuvuudessa. Viime syyskuussa otin esille tämän uuden strategiamme ja jotkut teistä kysyitte siitä, milloin tarkoituksena on täytäntöönpanna se. Ja olemme jo ryhtymässä tähän työhön, erityisesti kun Neuvottelut ICAON ja IMOn kanssa on viety menestyksellisesti päätöksen. Ensi vuoden pitäisi kuitenkin olla käännöskohta, kuten Junckerin aikomuskirjelmässä on esitetty, aiomme asettaa etusijalle kaksi lainsäädäntöaloitetta, jotka kuuluvat minun vastuualueeseen. Ensinnäkin Eurovinjet-järjestelmän uudistaminen ja toiseksi Euroopan sähköisen tiemaksujärjestelmän direktiivin käyttöönotto. Tämä helpottaa tuota käyttäjä maksaa ja saastuttaja maksaa periaatteen täytäntöönpanoa. Muut aloitteet, joista ensi vuonna tarkoitus käsitellä sisältävät myös ensinnäkin yhteisen liikennedirektiivin uudistuksen, toiseksi uudet säännöt linja-autoja, linja-automarkkinoiden toimimiselle ja kolmanneksi puhtaiden ajoneuvojen direktiiviä koskevat uudistukset, paremmat kannustimet ja säännöt, jotka ovat ehdottoman tarpeellisia, jotta todella voidaan päästä saada tämä käyntiin. Kolmas kohta, jonka otamme esille, koskee tieliikennealoitteita, muita sellaisia. Aiomme myös käsitellä muita ongelmia, jotka syntyvät sisäisen tieliikennemarkkinatoiminnasta. Esimerkiksi uudistetaan sääntöiden avulla markkinoille päästään ja parannetaan, parannetaan liikenteeseen liittyviä lainsäädäntöehdotuksia. Lisäksi tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ensinnäkin liikenteessä ja kuljetuksessa työskentelevien kuljettajien koulutuksen parantaminen ja toiseksi infrastruktuurin turvallisuuden ja tunneleiden parantaminen. Ja jos sallitte, nyt voisin käsitellä meriliikennettä. Ensi vuosi on merivuosi. Meillä on paljon eri tapahtumia, kokouksia, konferensseja. Ja todella haluaisin nähdä, että meillä olisi tällainen uusi vaihtoehto satama vastaanotto tilojen kohdalla ja olemme myöskin ottaneet esille vuoden 2017 työohjelmassa sen, että pienalusten äh, lainsäädäntöä mukautettaisiin. Tavoitteena on myös ottaa esille erilaisia tapahtumia, joiden avulla voidaan huomioida puuttuvat linkit merialalla, jotta multimodaalit palvelut ja ratkaisut olisivat erityisesti esillä. Seuraava aihe, ilmailu. Ilmailustrategian täytäntöönpano myöskin tarjoaa meille paljon työtä ensi vuonna. Useat neuvottelut, jotka koskevat ilmakuljetuksia ja ilmaturvallisuutta kolmansien maiden kanssa, ovat käynnissä. Komissio aikoo pian hyväksyä ehdotuksensa, joka koskee epäoikeudenmukaisia käytäntöjä 868-2004 asetuksena myös tunnettu rautateillä vuonna 2017 toisena vuosineljäksellä aiomme ehdottaa rautatien matkustajien oikeuksien asetuksen muutosta. Yhteenvetona, kuten kuulette vuonna 2017 tavoitteena me on saada aikaiseksi työntäyteinen vuosi, se on äärimmäisen tärkeää kaikille kolmelle eurooppalaiselle toimielimelle, parlamentille, neuvostolle ja komissiolle, jotta nämä voivat työskennellä yhdessä rakentavasti, näin varmistaen sen, että saamme aikaiseksi hyviä tuloksia vuonna 2019. Minä jään todella odottamaan teidän aktiivista tukeanne ja läheistä yhteistyöhalukkuuttanne osoittamaan, että EU voi saada aikaiseksi tuloksia. Ei tietenkään meidän tarvitse aina olla samaa mieltä, mutta kutsun meidät kaikki yhteen rakentavan vuoropuhelun, jossa on hyvät perustelut ja jatkuvasti pidetään mielessä, että me haluamme saada kunnon tuloksia aikaiseksi lopussa. Kiitoksia. Jään mielelläni vastaamaan kysymyksiin. Ja vielen dank für den Vortrag. Kiitos oikein paljon tästä alustuksesta. Se oli melko lyhyt, joten meillä on nyt aikaa keskustella. Hyvä niin, ensin koordinaattorit Min Kampa. Kolme minuuttia koordina- per koordinaattori pyydän. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Kiitos puheenjohtaja, myös komission jäsen Bulls. Oikein sydämestä kiitokset tästä lyhyestä ja selkeästä alustuksesta. Ymmärrän, että ensi vuonna on muutama isompi aihekokonaisuus käsittelyssä – luvassa, hyvä niin. Mutta olettekohan melko optimistinen, kun ajatellaan, että vuonna 2019 itseohjautuvia autoja olisi Euroopan teillä, mutta ilman poliittista optimismia ei päästä oikein mihinkään, joten on menestystä. Matala päästöpaketti ja tiealoitteet, niiden osalta toivon, että pidettäisiin vähän aikataulusta kiinni. Teloitteita on jo lupailtu useat kerrat, mutta monenlaisista syistä niitä lykättiin jatkuvasti. Ensimmäinen tammikuuta alkaa meidän kautemme toinen puolisko. Toivon, että pystytte pitämään suunnittelusta kiinni. Samoin kuin teillä minullakin on vain kommentoitavaa täytäntöönpanoon. Monet jäsenvaltiot eivät huolehdi riittävästä täytäntöönpanosta. Tämä on rehellisesti sanottava. Euroopan komissiolla on aivan erityinen tehtävä huolehtia paremmasta täytäntöönpanosta. Menikö tässä kolme minuuttia jo? Voinko vielä puhua? Jäin kaipaamaan vain investointeja. Meidän täytyy rehellisesti puhua TEN-T-käytävistä, verkkojen Euroopasta ja esiristä. Ihmiset odottavat asioita meiltä, myös nuoret, joten toivoisin, että kiinnitettäisiin huomiota näihin hankkeisiin, jatkettaisiin niitä. Yksi erityisempi kysymys suhteistamme Kiinaan. Tiedän, että toimitte hyvin aktiivisesti Kiinan suhteiden osalta, mutta samanaikaisesti paljon huolta Kiinan investoinneista Keski- ja Itä-Euroopassa erityisesti. Ja vielä kerran, kun puhutaan reiluista toimintaedellytyksistä sisämarkkinoille, kiinalaiset ovat toki sydämellisesti tervetulleita, mutta juna- ja metroteollisuudessa pitäisi kyllä riittävästi huolehtia siitä, että kaikilla on tasavertaiset toimintamahdollisuudet. Mielelläni kuulisin teiltä, miten aiotte reagoida. Sanoisin vielä, että kysele protektionismista, vaan siitä, että jätän markkinat reilulla tapaa. Eikä tämä ei nyt ihan suoranaisesti liity teidän salkkunne Boeing Airbus-kysymys. Siihen kiinnitetään aina huomiota. 5.3 Airbusin osalta tällä hetkellä, mutta ehkä ensi kuussa 4.4 jälleen. Kiitos paljon. Vielen Dank. Kiitos paljon. Vähän liian myöhään lähti kello liikkeelle. No hyvä näin. Smaletuk. Kiitos paljon. Sydämest kiitokset komission jäsen kannista sanoista ja sitten heti aiheisiin komission jäsen. Ennen kuin puhun yksityiskohtaisemmin, varmasti ymmärrätte ja sallitte sen, että vielä kommentoin tätä Saksan Dobrint tieliikennemaksua, tätä koko teatteria. Varmasti tiedätte, että palvelun eivät olleet koko tässä päätöksessä mukana, näin sanotte. Mutta sanoisin ihan avoimesti, että se miten tämä hoidettiin Dobrintin, Merkelin ja Junckerin kesken, että annettiin tällainen lahja – toisin sitä ei voi sanoa, niin nyt käy niin, että ne tavoitteet, joita Junckerillakin oli, eli lisää avoimuutta, tällaisen politiikan kautta ei saada ketään innostumaan Euroopan unionista, vaan ihan päinvastoin siksi tämä on mielestäni väärin. Pyytäisin, että välitätte teidän johtajanne sen, että tämä ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan varmaankaan. Sitten seuraavaksi on tieliikenteestä. Puhuittekin siitä komission jäsen. Minulla olisi vielä kysymys itseohjautuvista autoista. En ehkä ihan ymmärtänyt tätä, mutta mitä tarkemmin komissio konkreettisesti suunnittelee ensi vuodelle? Tiedätte varmasti, että minua kiinnostaa tämä aihe. BMW esimerkiksi Saksassa on sanonut, että 2017 München halutaan ottaa koealueeksi. Oikean suuntaan tässä mennään. Vielä toisesta aiheesta haluaisin sanoa jotain. Saksan politiikka esimerkkinä sähköinen liikkuvuus. Useinhan sanotaan, että saksalainen, ei vain eurooppalainen teollisuus, anteeksi, on jäänyt tässä vähän jälkeen. Merkittävät saksalaiset poliitikot, ministeri esimerkiksi vähän aikaa sitten puhui tällaisesta eurooppalaisesta yrityksestä, mikä on komission kanta tässä. Ja jos vielä voisin palata lentoliikenteeseen. Tehän uudestaan puhuitte näistä eri asetuksista, mutta edelleen minä jään kaipaamaan konkreettista päivämäärää. Tiedän, mitä vaikeuksia teillä komissiossa on paremman sääntelyn osalta, mutta nyt puolitoista vuotta – on odoteltu, ei teiltä, mutta komissiolta. Tätä sitä he, hidastellaan nyt muualla komissiossa, joten meidän pitäisi vihdoin päästä toimimaan 868 asetus, mutta myös omistajuus ja valvonta 1008 asetus kaksi vuotta sitten jo teiltä saimme vähän lupailuja tästä aiheesta, mutta sen jälkeen ei ole kuultu mitään, eli haluaisin kysyä, ehdimmekö tällä kaudella vielä tätä aihetta käsitellä. Kiitos paljon. Kiitos. Jackie Foster on seuraava puhuja. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsen. Olisi kovin mielenkiintoista nähdä, mitä voitte kertoa merivuorosta yksityiskohtaisemmin. Se on sellainen liikennemuoto, kun ajatellaan, miten tärkeä se on maailman mittakaavassa kansainvälisesti, niin sitä ei painoteta ihan riittävästi aina. Tai sitten vääristä syistä. Meidän pitäisi todellakin edistää meriliikennettä Euroopan unionin avulla. Se on elintärkeä ala. Tieliikenteestä sitten, kun mainitsitte myös itseohjautuvat autot, tekniikan, niin siinäkin kaksi puolta. Julkinen liikenne, missä on tietenkin erilaisia näkemyksiä, vastaan yksityinen. Olisi hyvä saada vähän selvyyttä enemmän, mikä muoto on olennaista yksityinen vai julkinen näissä autoissa. Eli tässäkin odotellaan lisätietoja aiheesta. Pari muuta asiaa vielä. Totta kai kun ajatellaan ikäota, me saimme siitä palautetta, se oli todella hyvä asia, myönteinen asia tänä vuonna, mutta Vähän se, ei niinkään teiltä, mutta muuten muilta taholta tulee vähän sekalaisia viestejä. Olen aika huolestunut, kun sain vähän ristiriitaisia viestejä, kun me haluamme selkeän lähtökohdan, toisin kuin ehkä muut, niin että kaikki voisivat sitten tulla mukaan riittävän yksinkertaisen ymmärrettävän järjestelmään. Mutta voi olla, että se on vähän vanhan maailman heiniä. Jos ajatellaan EUn sisäiset lentoyhtiöt joutuvat pitämään kiinni vanhentuneesta järjestelmästä, olisi kyllä varmasti johtamassa kilpailukysymyksiin. Tämän esittäisin, koska tässä on valtavasti edistystä kyllä saatu. Niin ikään kuin ajatellaan ilmailupakettia, nyt vähän on viivästynyt äänestys, mutta en varmasti siitä sen enempää sanokaan, koska esittely varmasti on yrittänyt parhaansa ja se näyttää kyllä aika hyvältä ja varmasti monet meistä voi sitä tukea, mutta minulla on huoli siinä, kun puhutaan toimivallasta. Valiokuntien kesken ei niinkään, että meillä on lausunto, se on ajan tärkeä ja varmasti se on pantu merkille, mutta ehkä pitäisi huomioida ei pelkästään valiokunnan puheenjohtaja, vaan komissiokin. Kuinka paljon vaikutusvaltaa valiokunta voi käyttää, jos ajatellaan vastuuvaliokuntaa, asiantuntemusta yhdessä valiokunnassa, jossain toisessa valiokunnassa. Eli tässä täytyy olla vähän varovainen, ettei väärät valiokunnat saa sanaisia liikaa, kun nyt me olemme täällä liikennevaliokunnassa sentään. Eli kaiken kaikkiaan vuosi on ollut varsin hyvä monessa mielessä. Edistystä on ihan aidosti saatu. ECR kiittää teitä kovasti Odotamme yksityiskohtaisempia tietoja ensi vuodesta. Kiitos komission jäsen. Kiitos paljon Gesine Meissner. Niin, kiitos paljon komission jäsen myös liberaalien puolelta. Kiitos alustuksesta ja siitä, että se oli niin lyhyt, että saamme paljon aikaa esittää kysymyksiä. asia strategiasta puhuitte. Tämä on asia, jonka ymmärrämme, että tämä on tulevaisuutta, osittain itseohjautuvat linkitetyt autot. Onkohan riittävästi juristeja selvittämässä tätä? Puhuitte oikeudellisista kysymyksistä, juridisista kysymyksistä, koska hankalimmathan ovat juridisia kysymyksiä. Kuka on vastuussa, jos onnettomuuksia tapahtuu? Vakuutusalalla ehkä ollaan innoissaan, mutta juristit sanovat, että ongelmia ei saisi syntyä. Ja sitten toinen kysymys, etukin kysymys tiemaksuista. Saastuttaja maksaa. Tätähän mielellään haluttiin. Myös Saksassa ja Saksankin tiemaksu, jos se olisi EU-sääntöjen mukaisesti, niin se voisi olla tämän tavoitteen mukainen. Mutta nyt tiedämme, että tämä sopimus todella tehtiin ihan ennen puolta yötä viime hetkellä salassa – ja minulla oli sellainen käsitys, että teiltä ei kysytty mitään, kun teillä oli ihan selkeä linja, että on selkeästi katsottava, noudattaako tämä EUn sääntöjä. En tiedä, olisi hyvä, jos voisitte itse sanoa tästä aiheesta jotain. Komission tämän neuvotellut liikenneministeri Dobritin kanssa, mutta mielestäni tämä ei mennyt ihan nyt sääntöjen mukaan. Ja tämä on ikävää ajatellen EUn asemaa ja avoimuutta, mutta yleisesti ottaen myös, koska mielestäni itse asiassa mentiin tässä mönkään mielestäni. Ja CMR nyt on jo pitkään ollut selvää, että tämä ei ole oikeastaan EUn asia, vaan YK-kysymys, mutta tätä käytetään liian vähän Euroopassa. Tämä yksinkertaisi kovasti EUn sisäisiä kuljetuksia. Onko teillä jotain mahdollisuuksia vaikuttaa tähän ja myös niihin maihin, jotka eivät ehkä ole tätä allekirjoittaneet vielä? Ja näin pääsen ihan tähän satamien yhden luukun järjestelmään. Harvat maat ovat onnistuneet tässä. Nyt puhutaan meriliikenteen vuodesta ensi vuonna. Mutta voitaisiinkin jo kääntyä niiden maiden suuntaan, jotka eivät huolehdi niistä tehtävistä, joista on jo sovittu. Tämä minua kiinnostaisi. Ja sitten vielä lentoliikenteestä viimeisenä, samoin kuin muitakin, meitäkin kovasti kiinnostaa, koska saamme 868 ja koska saadaan todella tuo meriliikenteen vuosi. Ja sitten viimeinen kysymys, josta ei vielä ole puhuttu. Mehän odottelemme edelleen näitä lentoliikenteen matkustajaoikeuskysymyksiä selvitettäväksi. Nyt monet sanovat, että kun saadaan Espanjan hallitus ehkä erilainen mahdollisuus neuvotella. Voisitteko tehdä jotain, että tämä asia saataisiin uudestaan liikkeelle? Todella meillä olisi jo korkea aika saada jotain tuloksia. Kiitos Petä Lundgren. Eh, tack för ordet. Eh, Kiitos ja tervetuloa Rova Bulls. Olen erittäin iloinen, kun kuulen, että kapotaisi on tärkeällä sijalla, kun se ei ole ylipäätään toiminut niin kuin ajateltu. Itse asiassa on käynyt niin, että tämän päivän kapotaasi on kuoleman kourissa. ajatellaan sisäisiä markkinayritykset maksavat oikeudenmukaisia palkkoja, eivät oikein pärjää epäreilussa kilpailutilanteessa. Se on seurausta puutteellisista säännöistä kapotaasissa. Se, mitä kutsutaan sosiaaliseksi polkumyynniksi, on seurausta siitä, että meillä on lainsäädäntö, joka sallii tällaisen. Ja nyt asia on niin huonosti, että minä väittäisin, kun minä itse olen kuljettaja ollut, että se toimi ennen kapotaasisääntöjä tuli käyttöön käyttöön. Ja, ja, ja sehän ei ole lainsäädännön tarkoitus tietenkin. Tämähän on asia, joka koskee useita yrityksiä. Varmasti moni kyllä kuolee vielä tämän myötä ja sen on oltava tärkeällä siellä. Siksi haluaisin kysyä teiltä seuraava. Milloin on odotettavissa, että saadaan ehdotus uusiksi kapotasisäännöiksi? Ja totta kai ihmettelen muiden kollegojen lailla, milloin tieliikenne paketti on valmis esiteltäväksi. Danke sehr, jetzt Claudia. Kiitos paljon, Claudia Schmidt. Ja herzlichen Dank. Ähm, Sydämestä kiitokset. Niin nyt puolitoista minuuttia pyydän. Puhun lyhyesti. Olen siis saksalaisten kollegoiden kanssa samaa mieltä tästä Saksan tieliikennemaksusta – vaikka kyse on oman puolueeni jäsenistä, tämä on mielestäni kysymys, johon pitää puuttua. Eurovinjetti kysymyksessä suhtaudun hyvin skeptisesti, en kaiken ymmärrä, miten voidaan ajatella, että EUn kansalaisten syrjiminen voi olla oikea tie tässä. En ymmärrä komission kantaa ylipäätään, enkä halua sitä näin hyväksyä. Edelleen ainoastaan ulkomaalaiset uusimmassa versiossa maksavat tämän maksun. Saksalaiset kuljettajat saavat jopa maksupalautuksia. On ikään kuin olisi ihan sama, onko itävaltalainen vai saksalainen auto, missä rekisteri on. Kyllä sillä samat päästöt taitaa olla, kun ajetaan joka tapauksessa. Jos komissio pitää ihan hyväksyttävänä sitä, että saksalainen kuljettaja saa rahaa ainoastaan alkuperämaan mukaan, niin eikä tämä ole syrjintää. Minun mielestäni on. Ja todella toivoisin, että tämä asia selvitetään, koska tämä on tilanne, jota en voi hyväksyä, en voi sitä hyväksyä. Tämä on ensimmäinen asia, sitten ihan lyhyesti myönteinen seikka. Onnittelut. Ja wie, wie das weiterläuft mit den Drohnen. Haluaisin tietää, miten lennokkien kanssa toimitaan tulevaisuudessa ja toivottavasti me saamme liikennevaliokunnassa kuulla tästä kysymyksestä edelleen. Kiitos Lucy Anderson. Uh, it's good to see. Hei komissaari ja mukava nähdä teitä täällä tänään taas kaksi lyhyttä kysymystä, jotka liittyvät maantiekuuletuksiin. Ensinnäkin minusta oli mielenkiintoista nähdä, että äskettäinen kertomus ja komission tutkimus, joka koskee maailmanlaajuisia törmäystietoja, vakavat loukkaantumiset, vakavat äh, tieliikenneonnettomuudet. Oletteko tämän suhteen edistyneet, että meillä olisi jonkunnäköinen tavoite näiden vakavien loukkaantumisten ja surmansa saaneiden kohdalla? Kuten tiedätte, pyöräilijät ovat kaupunkialueella usein vaarassa ja talvikuukausina myös jalankulkijat, erityisesti vanhat ja lapset, jotka ovat todennäköisimmät uhrit. Toiseksi, kun puhutaan Uberistä, niin voisitteko kommentoida Euroopan tuomioistuimen tapausta, jossa pohdittiin sitä, onko Uber foorumina on vain digitaalinen foorumi vai onko kyseessä liikennealan foorumi. Ja Espanjassa, Irlannissa ja muualla sitä pidetään luonnollisestikin myöskin liikennealan toimijana. Ja sehän on selvä kaikissa muissakin jäsenvaltioissa. Kuten tiedätte, ollaan huolissaan myös siitä, että se minun maassani tämä Uber leviää nopeasti ja se, että se on tällä hetkellä tuomioistuimissa, koska sillä on sellaisia kuljettajia, jotka eivät juurikaan ansaitse mitään, mutta työskentelevät aivan liian pitkiä työpäiviä. Voisitko tätä kommentoida? Ja se tutkimus, jonka äh, tilaa sitten vuoden 2015 lopussa, jossa katsottaisiin yksityiskohtaisemmin Uberia. Voisitko kertoa siitä vähän? Kiitos, Dominik Rike. Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset komission jäsenelle tehdystä työstä ikaossa. Ja mitä tulee internetilliset autot, on tärkeää, että meillä on mahdollisimman lähellä määräpäivät ja päästä eteenpäin. Ja sitten tieliikenteestä. There's no translation into Englannin tulkkausta ei ollut äsken. Okay. That's no, fine. No, no, no it's fine. Now it's back. No, Thank no, you. Ich wiederhole. Toistanko? No, minä nimittäin onnittelin aluksi, harmit, ette kuullut sitä tehdystä työstä ICAOssa 2019 CITSS, koska tarvitaan päivämäärä, kuten ponnisteluja, että saadaan paketti aikaan. Ja sitten vielä kysymys joka liittyy perusrakenteisiin sijoittamiseen. Kollegion työssä ESIR 2 on ehkä ollut teidän näkökentässänne, mutta ehkä pitäisi miettiä tulevaa MRKtakin niin, että voidaan toista verkkojen Eurooppa-välinettä. Eurovinjettikin tuli tässä esille muun muassa. Ehkä sekin voitaisiin huomioida tässä yhteydessä. Ja vielä yksi kysymys. Jakamistalous tuli esille myös. Se edellyttää, että komissio ottaa kantaa säännösten tasolla tähän kysymykseen, koska muuten se leviää kuitenkin joka alalla. Kaikissa jäsenvaltioissa se on tärkeä aihe, varsinkin jaka- jakamistalouden eri alustat. Kyllä komissiolla nyt vähintään direktiivejä pitäisi tarjota tai jotain muuta, mutta taloudet ja kansalaiset ja maat tätä tarvitsevat. Kiitos, Ditko. Ja liebe Kommissarin. Niin, parainkomission jäsen Bulch. Kysymykseni liittyy Lysi Anderssonin kysymykseen. Aikaisemmin komissio puhui tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneiden määrästä. Juuri näistä pitäisi puhua. Meillä on hyvä määritelmä ja saimme hyvää kokemusta, kun vähennettiin tieliikennekuolemia tieliikenteessä, mutta samantyyppisiä tuloksia haluaisimme myös loukkaantuneiden, vakavasti loukkaantuneiden osalta, koska saadaan tavoitte siitä, miten päästään leikkaamaan näiden loukkaantuneiden määrää. Meillä on ehdotus vuodelta 2011 40 prosenttia leikkausta. Kiitos. Kiitos, Sitten Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony. A... Kiitos paljon komission jäsen. Minullakin olisi lyhyt huomio aiheesta, joka viime aikoina on ollut jo meidän kahden välisissä keskusteluissa esillä. Kyse on tällaisesta ilmaisesta kortista, lipusta, joka ei koskisi ainoastaan rautateitä, jos nuorille 18-vuotiaille voitaisiin antaa mahdollisuus maksutta matkustaa Euroopassa. Se olisi hyvä ajatus. Te tunnette varmasti tämän hankkeen, kollegat myös meidän puheenjohtajamme ja minä tuemme myös tätä hanketta. Me tiedämme, että tämä hanke ei kuulu ainoastaan teidän salkkuunne, mutta kuitenkin tuitte tätä aloitetta kovasti. Ja siksi todella toivoisin, että voisitte sanoa tästäkin aiheesta muutaman sanan. Puheenjohtaja Juncker sitten jotain viestiä tästä aiheesta. Myös valitettavasti joudun lähtemään toiseen kokoukseen, mutta toivottavasti voin saada teiltä kuitenkin vastauksen. Kiitos. Kiitos. Kun. Chairman, thank you. Puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Ensi vuoden työohjelmasta kysyisin vähän kuin Lucy Anderson onnettomuuksista, vakavista sellaisista varsinkin, ja miten tähän huomioida myös internetilliset autot. Mitä liikkumavaraa on käyttää tekniikkaa vähentääksemme onnettomuuksia, kuolemantapauksia, vakavia liikenneonnettomuuksia, niin että kun ajatellaan automaattisia jarrutusjärjestelmiä, ehkä siinä voidaan tekniikkaa hyödyntää ennen kuin mennään itseohjautuviin autoihin asti. Ehkä siinä on kehittämisen varaa turvallisuuspaketissakin ilmailualalta sitten varmasti voidaan sanoa, että kun keskustelua on käyty, että tarvitaan kunnon strategia ja hyvä niin, että siellä nyt sanoitte, että ensi vuonna uudistetaan 868 ja sitten vielä muut paket. E kakkonen, matkustajaoikeudet, jos jotain niidenkin puolesta voitaisiin tehdä. Te haluaisin kiittää että otit suullisen kysymyksen myös pari viikkoa sitten Strasbourgissa ja totesitte, että parlamentin ja jäsenten pitää olla ajan tasalla, koska on tärkeää, kun neuvotteluja käydään ja tehdään ilmailualan sopimuksia EUn ulkopuolella, niin se on erittäin tärkeää tulevaisuudessa. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, Mr. Berg. Eh, kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, puhun hollantia. Minun on suuria huolia, jotka koskevat Alankomaiden ja Saksan välisiä tietulimaksuja. Se, millä tavalla siellä on erilaisia syrjiviä elementtejä, huoletta minua ja haluaisin, että te kertoisitte sitä, miksi olette siitä mieltä, että tässä ei vesitettäisi teidän omaa strategianne, joka koskee matalapäästöisiä kuljetusmuotoja. Ja sitten meillä on sellaisia jäsenvaltioita mukaan lukien minun omani Alankomaat, Itävallat, Itävalta ja muut maat. Ja teidän oma oikeuden yksikkö varmasti antaa teille erinomaisia neuvoja. Voitaisiinko nämä neuvot jakaa myös meillekin? Sillä jotkut jäsenvaltiot ovat menossa tuomioistuimen eteen näissä ongelmissa. Ja pieni sivuomautus vielä. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila sen suhteen. Meillä on paljon erilaisia ilmailukysymyksiä, jotka ovat esillä, mutta ne ovat täysin jumissa neuvostossa. Eikö nyt olisi oikea aika tehdä toimintasuunnitelma teidän nimissänne, jossa kaksikin asiaa otettaisiin esille minun mielestäni. Gibraltarin äh, liittäminen näihin kysymyksiin ja sitten se, millä tavalla ilmanosuuttaudutaan. Tämän avulla voitaisiin säästää miljoonia euroja, kuten myöskin hiilidioksidipäästöjä, miljoonia tonneja. Ja eikö olisi oikea aika korkealla diplomaattisella tasolla ottaa tällainen korkea edustaja, joka nyt ottaisi kantaa tähän Gibraltarin lentokenttäongelmaan ja näin voitaisiin saada sille lopultakin ratkaisu. Kiitos, Gabriel. Kiitos paljon. Gabriel ja, vielen dank. Kiitos paljon komission jäsen Bush. Hienoa, että olette niin usein täällä valiokunnassa. Se helpottaa viestintää kovasti. Vielä sen perusasetukseen viittaisin. Te puhuitte epäreilusta kilpailusta, kollega Ertug viittasi asetukseen 1008. Periaatteessa haluaisin vedota tämän asian puolesta, että tätä työstettäisiin. Näissä kysymyksen yhteydessä haluaisimme kunnollisen menettelyn, ja ainoastaan minun ryhmäni, vaan muutkin näkevät tässä ongelmia, jotka pitäisi ottaa paremmin huomioon. Kiitos. Deutsch Bach. Kiitos paljon komission jäsen puheenvuorosta. Kaikki Saksan tiemaksuista on sanottu, olen aivan samaa mieltä kollegoiden kanssa. Raja-alueilla ja niissä maissa, joilla on yhteinen raja Saksan kanssa, on vaikea saada ymmärrystä. Me voi ymmärtää tällaista päätöstä. Pari kysymystä. Ensinnäkin matkustajaoikeuksista ja tästä ilmoituksesta, että raideliikenteessä annetaan uudet matkustajaoikeudet. Nyt onneksi Gibraltarilla ei ole raideliikennettä, joten toivon, että voimme vähän edetä tässä kysymyksessä. Mutta kysymykseni kuuluisi, otetaanko huomioon eri liikennemuotojen reilu kilpailu? Nythän on suuret erot yksittäisten järjestelmien ja korvausten kesken. Suunnitteletteko tässä tasavertaisia toimintamahdollisuuksia? Toinen kysymys. Vähän aikaa sitten, kahdeksan, yhdeksän kuukautta sitten, Meillä oli mielenkiintoinen kilpailukertomus raideliikenteen teollisuudesta ja viittaisin tässä vähän koordinaattorini puheenvuoron. Kiinasta tulevat investoinnit. Nyt on olemassa vaaraa, ettei edetä, että me oikein tiedä, miten tätä asiaa käsitellään. Oletteko te liikennekomissaarina mukana tässä työssä? Uudelleen teollistaminen raideliikenteen alalla siis kiitos. Kiitos paljon. Edustaja Juutta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissaarissa. Täällä minä olen. Hyvää iltapäivää. Kiitos, että olette täällä. Halusin puhua teille siitä, mitä te puhuitte neuvotteluista kolmansien maiden kanssa ilmailualalla toistaisin muutaman periaatteen tässäkin yhteydessä. Pari viikkoa sitten Strasburgissakin nämä kuultiin, ne ovat erittäin tärkeitä meille periaatteita. Ensinnäkin reilun kilpailun kunnioittaminen työntekijöiden sosiaalisten oikeuksien kunnioittaminen. Ihan hiljattain me olemme lukeneet lehdistössä Italiassa, että Allitalia jo saattaa pari tuhatta erottaa, irtisanoa. Ja kun puhutaan tällaisista kysy- yrityksistä, niin se on julkinen yritys, joka on ollut tärkeä ja Italian hallitus ja komission tuella komissio on ollut myönteisellä kannalla tässä operaatiossa, siksi me haluamme markkinoida vain vähän enemmän, mutta entäpä sitten noin nyt yhtäkkiä pari tuhatta irtisanotaan. Minä kysyisinkin, miten te aiotte valvoa eurooppalaisia yrityksiä, työntekijöitä, kun kolmansamatten julkinen pääoma tulee tänne ja kun ne eivät noudata valtion tukisäännöissä ihan samaa linjaa kuin mitä Euroopassa, miten te pyritte välttämään sen, että meidän yrityksemme pureta ja työntekijäpaikat säilyisivät? Onko odotettavissa erityistoimenpiteitä komissiolta, niin että paitsi mitä on kahdenkeskisen sopimuksen? Kiitos. Danke sehr. Der nächste Kiitos. Skirkos on saada puhuja. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komissaari, minustakin on kovin ilahduttava, että olette täällä tänään paikalla. Ja olen varma myös siitä, että kaikki valitukset, jotka mahdollisesti ovat olemassa siitä, että olette käyneet täällä vain kuusi kertaa, no eiköhän näitä kertoja tule vielä useampia. Tieliikenteestä 1073 säännökset. Mehän tiedämme, että jäsenvaltioiden mekanismit eivät kykene valvomaan eri säännösten täytäntöönpanoa, koska se on mahdotonta. Se on johtanut siihen, että jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön uuden protektionistisen järjestelmän yksipuolisen menettelyiden täytäntöönpano yksittäisessä jäsenvaltiossa, jotka vaikuttavat kielteisesti muihin, muiden maiden ajoneuvoihin. Joten minusta meillä täytyy olla jonkunnäköistä harmonisointia jonka avulla voidaan päästä tällaisten yksipuolisten täytäntöönpanojen yli. Kiitos puheenjohtaja komissionisen, kiitos, että tulitte. Minäkin tieliikennepaketista kysyisin. Sillä on tärkeä sosiaalinen ulottuvuus ajatellen myös lähetetyn työntekijöiden direktiiviä. Niin ikään se liittyy rekkakuskien til- vähimmäispalkkoihin, minkä varmasti hyvin tiedätte. Rikkomusmenettely on käynnissä Kysyisin, oletteko sitä mieltä, että voitaisiin odottaa hidastumista neuvotteluissa, kun ajatellaan tieliikennepaketin sosiaalista ulottuvuutta, kun ei ole selkeää kantaa vielä tuomioistuimelta saatu. Isabella de Monte. Kiitos Isabella de Monte. Grazie intanto. Kiitoksia kovasti komission että olette täällä tänään. Minulla on oikeastaan vähän kysyttävä, koska moni on käsitellyt nämä tärkeimmät teemat, mutta yksi, joka liittyy yhteisen ilmatilaan, eli miten komissio aikoo aktivoida tämän. Me pyrimme myös saamaan siihen jonkinlaisen myönteisen jatkon, kun olemme sen hyväksyneet, mutta olisi hyvä, että tämä aihe saisi enemmän käsittelyä. Ja sitten kiinalaisiin liittyvät kysymykset, ne ovat aika olennaisia myös investointeja ajatella, mutta myöskin ajatella logistiikkaa ja valvontaa. Se on kuitenkin strateginen osa vaihtoa. Onko tästä vaikutusten arviointia tulossa, että ymmärrettäisiin, onko ehkä sosiaalisia oikeuksia rikottu? Ja, ich möchte mich auch nochmal recht Minäkin haluaisin vielä sydämestä kiittää siitä, että tulitte ja tästä alustuksesta pari lyhyttä kysymystä. Puhuitte kuljettajien postilaatikkoyrityksestä. Ajopiirtureiden kautta voidaan valvoa sitä, että romanilainen kuljettaja Euroopassa, Saksassa, Ranskassa ja Alankomaissa ei voi ajaa jatkuvasti ja saa romanialaista minimipalkkaa. Ja sitten Ryanairin kanssa on keskusteltu lentäjistä kolmannes ei ole Reinerin palkkalistalla. Eli palkkaa saa vain kun lentää, eli 38 astetta kuumetta pohtii, lähteekö lentämään vai ei, jos se lennä ei saa maksettua asuntolainaa. Tällä on turvallisuusvaikutuksia. Frankfurt Algemainen lehdessä oli hyvä lehtijuttu viikonloppuna. loppuna tiemaksuista. Itävaltalaiset sanovat vaikka, että itävaltalaiset opiskelijat saavat apurahaa, muut joutuvat maksamaan tuhat euroa tai sama olisi sairaaloiden osalta. Ei meillä korvataan muualla, ei. Aivan selkeästi tiemaksun yhteydessä Saksassa on kyse siitä, että ulkomaalaiset vain maksavat ja saksalaiset saavat oikeastaan palautusta enemmän kuin mitä maksavat. Jos tätä periaatetta lähdetään toteuttamaan, Eurooppa tuhoutuu. Jos kansallinen egoismi ainoastaan voi olla johtamassa politiikkaamme. Siksi emme ymmärrä, miksi Juncker näin toimi, koska hän on puhunut aikaisemmin siitä, että ei saa syrjiä, että katsottaisiin mieluummin järjestelmää, joka ottaa huomioon, miten paljon ajokilometrejä on. Tuomioistuin käsittelyä voidaan ajatella, jokainen voi nostaa kanteen, joka joutuu maksamaan tämän ulkomaalaisena Saksassa. Kiinnostaako tämä teitä tai Junckeria? Hän ilmeisesti yksin pystyi hoitamaan tämän asian. Se ei ollut ihan paikallaan, miten tässä komission jäsentäkin kohdeltiin, mutta mielellämme kuulisimme periaatteellisesta päätöksestä tässä, koska emme usko, että tämä voi jatkua. Tämä tuo hallaamaan meille kaikille, ei edistä Eurooppaa, vaan näin otamme takapakkia. Nyt oli valtavasti kysymyksiä. Teillä on mahdollisuus nyt vastata. Olkaa hyvä, teillä on nyt puheenvuoro. Thank you, Chair. Respect. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, miksi minusta aina tuntuu siltä, että kun tulen parlamenttiin, että täällä on uusi kuulemistilaisuus käynnissä, että minua kuullaan. Mutta pyrin tekemään parhaan ja pyrin vastaamaan teidän kysymyksiinne mahdollisimman perusteellisesti. Teidän kuulemisenne meni niin hienosti, että siksi tämä se ehkä tuntuu siltä. No, ensinnäkin useita kysymyksiä, jotka koskivat näitä automaattisesti ajavia ajoneuvoja, itseohjautuvia ajoneuvoja. Ja itse muodossa voidaan olla ihan selviä. Uusi CTS ottaa esille useita eri palveluita, jotka johtavat siihen, että päästään automaation ensimmäiselle tasolle, joka, jota nimitetään verkottautuneeksi ajoneuvoiksi. Ja sitten meillä on luettelo kaikista näistä toiminnoista, jotka liittyvät turvallisuuteen, turvallisuuden täytäntöönpano liikenteessä, jotka haluaisimme täytäntöönpanna vuoteen 2019 mennessä. Se on siis ensiaskel. Seuraava askel menee enemmän tähän yhteistyötä tekevien ajoneuvojen suuntaan. Eli ajoneuvosta ajoneuvoon yhteydenpito. Uskaltaisin sanoa, että haluaisimme tämän seuraavan vaiheen tapahtuman vuoteen 2030 mennessä. Ja sitten tämä suuri askel kohti itseohjautuvuutta. Siihen tietysti liittyvät useat juridiset näkökohdat, jotka monet ottivat esille. Tässä suhteessa en ole hirvittävän kunnianhimoinen, eli sanoisin, että voidaan odottaa täysin itseohjautuvia ajoneuvoja vasta vuonna 2050, niin että kaikki ongelmat on ratkaistu. Valtava määrä kuitenkin eri askelia täytyy ottaa Älkää ajatako pelkästään Saksaa, ajatakaa Romania, Bulgaria, Kreikka tai kohesiomaat. Realistisia pitää siksi olla. Absorptiotaso ei ole sama kaikissa jäsenvaltioissa ja kun puhun kunnianhimoista suunnitelmista, niin puhun nimenomaan EU-nimissä yhtenäisestä liikennealueesta. Mutta olen varma, että jotkut kaupungit ottavat käyttöön tämän jo paljon aikaisemmin, koska ne ovat siihen valmiita. Ja nyt saadaan jo nähdä, että tällainen itseohjautuvuus tapahtuu esimerkiksi lentokentillä tai kampuksilla erittäin valvotuilla alueilla. Julkinen suhteessa yksityiseen tietysti saadaan nähdä paljon erilaisia liiketoimintamalleja, joita kehitellään – sen seurauksena, että meillä ei ole pelkästään uudella tavalla toimivia ajoneuvoja, vaan myös erityisesti siksi, että meillä on erilaiset digitaaliset alustat. Meillä on paljon enemmän tällaisia yhteiskäyttöajoneuvoja, joita on käyttöön varsinkin kaupungeissa. Kovin pitkälti me suosimme tätä. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että nämä mallit liittyisivät suoraan itseohjautuvuuteen, vaan ne käyttävät erilaista hallintotapaa ja parantavat ajoneuvojen käytön tehokkuutta. Useimmissa pääkaupungeissa tällaista toimintaa nähdään ja yhä enemmän tällaisia ratkaisuja viedään kohti täyssähköistystä, koska kaupungit ovat nimenomaan valmiita tämänkaltaiseen liikennemuutokseen. Ja seuraava muutos on nimenomaan yksityisautoalalla ja myös julkinen puoli on siirtymässä kohti sähköistymistä. kun puhutaan biopolttoaineista, niin siinä sitten mennään sitten taas pikemminkin tänne nestekasvupuolelle. Ja sitten ottaisin se toisen kysymyksen, joka liittyy tähän sähköistämiseen. Hyvin pitkälti rohkaisemme kaupunginjohtajia seuraamaan tätä hiilikäytön vähentämistä myös julkisella puolella. Ja Olemme vuoden kehitelleet erittäin tärkeää työkalua, josta, josta puhuimme jo viime vuonna Rotterdamissa, jossa kysymyksessä on se, että rahoitetaan puhtaita ajoneuvoja. Ensimmäinen 12. yhdessä Euroopan investointipankin kanssa julkistimme tänään ja jo kolme hyvää tapausta on neuvoteltu. Yksi jopa niistä otettu käyttöön. Esimerkiksi Riikassa julkisen liikenteen sähköistäminen, jossa on ostettu 18 linja autoa jotka ovat joko vetykäyttöisiä tai sähkökäyttöisiä. Sitten Ranskassa ja Espanjassa on myös näitä hankkeita ja rohkaisemme kaupunkeja siihen, että ne tekisivät yhteistyötä tilausten esittämistä ja näin voivat neuvotella paljon paremmista hinnoista. Jatkamme siis uusien investointivälineiden turvin. Toiminnassa keskitytään nimenomaan näihin puuttuviin linkkeihin julkisen liikenteen rahoituksessa ja tämä edesauttaa sitä, että voimme viedä eteenpäin voimakkaampaa digitalisointia, kuten tässä strategiassamme on esitetty. No, nopeasti sitten Boeingista ja Airbusista. Meillähän on kaksi tapausta käsittelyssä. Yhdestä on jo tuomio tullut, se on Boeingia vastaan. Se on tärkeä ennakkotapaus ilmailuteollisuudelle, kun puhutaan ähm, tuista. 28.11. VTO-paneeli vahvisti, että Yhdysvaltain massiivinen tuki Boeing 77X-mallille rikkoo kansainvälisiä kaupan sääntöjä tarjoten 5,7 miljardin tuen Yhdysvallat jättää huomiota aiemmin VTO päätöksen, mutta menee pidemmälle. Paneeli vahvisti sen, että Washingtonin myöntämä tuki tukee kotimatuotantoa ja se on ehdottomasti kiellettyä VTO-säännösten nojalla. Eli näin. Tätä toimintaa täytyy perustella. Ja meillä on myös Airbusin tuomioston käsittelyn tulokset, jossa on tunnistettu. En ole oikein tyytyväinen tähän lopputulokseen, mutta, mutta Airbus vahvisti, että se mukauttaa uudelleen joistakin näitä asioita, joista VTO huomatti, kun kysymys on rahoituksesta. Ja tavoitteena on tehdä kaikki nämä mahdolliset muutokset. Tärkein on kuitenkin tämä Boeing-päätös. Ja sitten Kiinasta. Ei sitten muutaman kysymyksen Kiinasta. Viime vuoden marraskuussa allekirjoitimme tällaisen yhteydenpito mm, verkoston, joka koskee suhteitamme Kiinaan. Ja tässä suhteessa on tärkeää huomauttaa, että mitä hyvänsä tällä alustalla tai foorumilla tehdäänkin, niin tapahtuu vastavuoroisesti. Ja me haluamme yhdistää voimamme investointien strategisessa suunnittelussa, jotta voimme sitten saada niistä tuloksia mahdollisimman nopeasti. Tämä liittyy erityisesti rautatieyhteensopivuuteen Kiinan ja EU välillä, Beijingissä käyty erittäin hyvät neuvottelut aiemmin tänä vuonna kesäkuussa ovat ajattaneet <clears throat> sen, että, että sen väylän käyttöönottojen sen ympärillä olevat maat otettaisiin mukaan tähän yhteiseen suunnitelmaan. Luetteloimme molemmilla puolin hankkeita, jotka voisimme toisillemme tarjota yhteisrahoitukseen – ja pyysimme jäsenvaltioita esittämään hankkeet. Kuusi hanketta muistaakseni jäsenvaltioista, josta kaikissa sovitti siitä, että nämä hankkeet voidaan luetteloida. Ja viime viikolla ne Pekingissä sitten esittelimme ja saimme ensimmäisen tuloksen. Tässä siis ollaan menossa oikeaan suuntaan. Kuten totesin, kyseessä on erittäin pitkälti näiden yhdistettyjen alustojen sääntöjen mukauttaminen. Olen myös kuullut teidän näkemyksemme. Meidänhän tulee varmistautua siitä, että jäsenvaltiomme seuraavat eurooppalaisia sääntöjä silloin, kun sovitaan hankkeista Kiinan kanssa, Kiinan investoijien kanssa, mikä merkitsee julkisia hankintoja ja sitä, että varmistamme sen, että tasaveroiset mahdollisuudet sallitaan niille yrityksille, jotka täytäntöönpanevat hankkeet. Ja olemme myös halunneet varmistaa sen, että finlaiset kollegat seuraavat eurooppalaisia standardeja. Meillä on jonkun verran haasteita ollut Puolessaan, jossa Puolan hallitus hylkäsi rahoituksen Kiinan puolelta. Olemme jatkuvassa yhteistyössä molempien osapuolten kanssa. Belgrad Budapest rautatielen suhteen. Olen myös kertonut kaikille jäsenvaltioille, että siinä tapauksessa, että tässä nyt ollaan Euroopan standardin vastaisia, niin silloin rikkomusmenettely käynnistetään. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, ettemmekö haluaisi kiinalaisia sijoittajia, ja ne eh, ovatkin mukana jo olemassa olevien sääntöjen nojalla. Sitten tiemaksuista. Tässä kertoo tiedetä sitä, mihin ministeri haluaa mennä. Komissio on jo näiden neuvotteluiden alussa Saksan kanssa, kun puhutaan siitä, että otetaan käyttöön tällainen mekanismi, maksumekanismi, niin on puhuttu siitä, että mitkä ovat ne ehdot, joilla voisimme sellaisen hyväksyä. Ensimmäinen niistä oli oikeasuhtaisuus ja toinen syrjimätön ratkaisu. Samalla olemme pitäneet kaikkia jäsenvaltioita mukaan, koska me olemme sen kannalla, että saastuttaja maksaa, käyttäjä maksaa periaatteet, koska näinhän se toimii. Ja olemme pyytäneet teitä seuraamaan tätä ja ottamaan huomioon myös nämä etäpohjaiset maksut Tämä on se ajattelumalli, jota seuraamme, kun pohdimme Euroopan laajuisia ratkaisuja. Ja tässä tietysti ollaan neuvottelemassa sitten teidän kanssanne ja neuvoston kanssa. Ja tähän suuntaan sitten mennään ensi vuonna. Puheenjohtaja Juncker puhui myös saksalaisten kanssa tästä, mutta hän tuki vain sitä, mitä me olimme ehdottaneet, eikä ole koskaan esitetty mitään muuta ratkaisuja Sellainen vaan, joka vahvistaa sen, että meillä on syrjimätön ja oikeasuhtainen ratkaisu. Eli tuen tuota ehdotusta, joka meillä on esissä. Ensinnäkin Saksassa on saatu oikeasuhtaisuus aikaiseksi näiden tiemaksujen suhteen. 2,5 euroa per 10 päivää on tämä oikeasuhtainen vuosit vinjetin kanssa. Saksallahan on oikeus vaatia tätä maksua, aivan kuten monet muutkin jäsenvaltiot Euroopassa tekevät. Ja toinen asia, jonka saimme aikaiseksi, minulle että oli tärkeä, meidän täytyy ymmärtää, että en voi puuttua joka ikisen asiaan, mutta kuitenkin puuttua siihen, millä tavalla tuo laskutuskaava määritellään. Me erotimme toisistaan verot ja tiemaksut. Nämä ovat kaksi erilaista järjestelmää. En minä voi kuitenkaan puuttua siihen, millä tavalla Saksa aikoo velottaa tienkäytöstä. Se on sitten toisen keskustelun aihe. Ja tässä vaiheessa tiemaksut, jotka ovat osa lainsäädäntöä, on irrotettu siis siitä. Ihan alusta lähtien olen ollut tämän ratkaisun kannalla, eli kaikki mitä nyt sitten ikinä teemmekin tulevaisuudessa on toinen asia, verot ja tiemaksut. Ja siksi olen tyytyväinen, mutta tällä hetkellä Meillä vielä ei ole tätä uutta mallia Eurooppaa varten. Ja te saatte tämän ehdotuksemme pöydällenne ensi vuoden huhtikuussa toivottavasti. Se ainakin tässä on tavoitteena. Sähköiset tiemamaksut ja eurovinjetuudistus. Ja sitten asiasta keskustellaan lisää. Mutta täytyy kyllä sanoa, että emme vielä ole allekirjoittaneet mitä, koska ensin meidän täytyy nähdä, minkälainen Saksan laidan on, mitä tuossa virassa lehdessä julkaistaan. Ja vasta sitten voin varmistautua siitä, että kykenemme tämän asian hoitamaan. Tällä hetkellä ainoa varma asia on se, että se nyt odottelee. Olemme sopineet siitä, että se odottelee, kunnes saamme saksalaisten virallisen ratkaisun. Mm. 868. Vain puolesta vuotta olemme tämän parissa työskennelleet. Kaikki olisimme saaneet jo eilen, mutta 868 on yksi niistä työkaluista, joka meillä on ilmailuneuvottelun työkalupakissa. Se on työkalu, joka sieltä löytyy. Se ei ole koko kattava sopimus, vaan se on yksi osa, jonka avulla tämä kattava sopimus toimii. Eli odotan, että pian uuden vuoden jälkeen tämä ehdotus on valmis ja kykenette sitten näkemään sen. Minä olen se, joka tätä vie koko ajan eteenpäin, sillä tarvitsen tätä työkalua. Aloitimme neuvotteluilla. Ei ole kiireellistä, että tämä saadaan aikaiseksi heti ensi vaiheessa. Se on tuolla loppupäässä, mutta sitä kuitenkin tarvitaan työkalupakissa, jotta voin sen kanssa työskennellä. Ja nyt tietysti tässä on vaarana se, että aika loppuu ja haluaisin käsitellä yhtä asiaa, josta monet ovat kysyneet. Tieliikennepaketti. Vähän kattavampaa tietoa siitä, varsinkin näistä sosiaalista kysymyksistä. Ensinnäkin minun motivaationani on ollut se, että kaikkea tätä varten meillä on tämä foorumi, shoppailu, kabotaasi, minimipalkat, kaikki tärkeät kysymykset, niihin saataisiin EU-tasoisia ratkaisuja, jotka ovat oikeasuhtaisia. ja soveltuvat koko yhtenäismarkkinoihin. Foorumishoppailun kohdalla täällä on ollut erilaisia ehdotuksia. Yrityksen täytyy olla rekisteröity siellä missä sen liiketoiminnan enemmistö mm, tapahtuu. Toivottavasti tämä siis menee oikeaan suuntaan, kun pyritään pureutumaan tähän kysymykseen. Toinen kysymys koskee hyvää mainetta, jossa haluamme varmistaa sen, että ei pelkästään tieliikenneturvallisuus kuulu tiedonvaihdon piiriin, vaan myös kaikki sosiaaliset säännöt joista vaihdetaan tietoja. Tätä siis ehdotimme, jotta voitaisiin paremmin tunnistaa ne operaattorit, jotka väärinkäyttävät juridista järjestelmää. Ja näin voitaisiin sitten ryhtyä asianmukaisiin toimiin, että varmistetaan tasaveroinen toimintaympäristö. Kolmas kohta koskee kabotaasia. Emme aio tehdä tässä suhteessa suuria muutoksia. me voimme varmistaa sen, että meillä on yhteiset sääntöselitykset niiden sääntöjen suhteen, joita täytäntöön pannaan. Se on meidän tavoitteemme, me aiomme teille ehdottaa. Toivottavasti mennään tähän suuntaan. Tästä huolimatta kerron teille tämän. Minun on tullut mielenkiintoinen ehdotus, että sen sijaan, että laskettaisiin poimittujen kertojen määrä paluumatkalla, niin puhuttaisiin siitä aikaa, rajasta, jonka puitteissa rekan täytyy lähteä tietystä maasta. Ja näin kaikki kuorma liitot ovat olleet mukana tässä. Olen pyytänyt niitä rekisteröimään, mm, rekisteröitymään ja haluamme käyttää rakentavaa keskustelua asiasta. Minimipalkka Uh, here we have a serious challenge because minimum... Tässä meillä on vakava haaste, koska minimipalkkahan jakaa EUn. Ja tässä on paljon erilaisia näkemyksiä, jotka ovat vahvoja. Meillä on kuitenkin yhteiset intressit, kun pyrimme löytämään eurooppalaisen ratkaisun. Käsittääkseni, kun puhutaan lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä tarvitsemme liikennepoikkeuksen, koska me emme voi samoja sääntöjä käyttää. Tai senkin on tämän ottanut esille ja yritämme saada aikaiseksi erityisen moduulin lähetettyjen työntekijöitä koskeva direktiivin, joka koskee siis kuljetusalalla työskenteleviä. Tätä varten meidän täytyy kuitenkin vielä kehitellä uuden tyyppisiä ratkaisuja. En usko, että voimme tuosta niitä, että meillä tällä hetkellä esillä, vaan täytyy mennä pidemmälle kuin mitä tämänhetkiset näkemykset ovat ja löytää sellaista, joka ottaa huomioon molempien puolten huolenaiheet. Ja tässä kohdin haluaisin todella ottaa esille sen, että ehdottomasti auttakaa minua, että voimme välttää eurooppalaisten yhtenäismarkkinoiden pirstautumisen, sillä jos me sen sallimme, niin tilanne on huono. Tämä on minulle motivaationa niin ja pyydän löytämään semmoista ratkaisua, joka tyydyttää kaikkia. Sitten äh, matkanopeusmittareiden ajo, ajopiirtureiden kohdalla on ollut myöskin, äh, ja niihin liittyvien petosten kohdalla on ollut erilaisia näkökohtia. Otan tästä, tähän liittyvän asian esille huomenna, koska uusi teknologia on olemassa, me voimme sitä hyödyntää. Ja jos me sitä voimme viedä eteenpäin, niin saamme enemmän tuloksia aikaiseksi. Toinen kysymys. Toinenkin kohta koskee tätä, se ei ole luettelossa, mutta saamme yhä enemmän kommentteja jäsenvaltiota ja se koskee 3,5 tonnin kuorma-autoja. Sielläkin on paljon tapahtumassa. Olen pyytänyt jäsenvaltioita tietoa ja jos sitten yksiköt katsovat sitä, mitä tavalla tässä pitäisi edetä. Tässä vaiheessa minulla ei kuitenkaan mitään ole vielä esillä, vain huhuja. yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ja siihen liittyvät kysymykset kaikki tiedätte, että tämä on toissijaisuuden piirin kuuluva kysymys. Olemme käyttäneet kaikki mahdolliset diplomaattiset keinot ja olen oikein turhautunut. Eli pyydän Espanjaa ja Britanniaa ja Mogherini on tätä myöskin pyytänyt. Ei ole kuitenkaan mitään juridisia keinoja ole, jonka avulla tähän pureutua. Espanjan ja öö, Iso-Britannian pitää asia ratkaista. Siitä syystä pyydän teitä tekemään kaiken voitavanne, jotta voitte rakentavasti tukea tätä vuoropuhelua ja näin voitaisiin löytää lopullinen ratkaisu, koska koko ilmailuala vaarantuu. Me menetämme miljardeja vuosittain siksi, että meillä puuttuu teho, tehokkuutta yhtenäistä eurooppalaisesta ilmatilasta ja ratkaisut meillä on olemassa. En tiedä. Ehkä tämä CES 2 Plus pitää sitten unohtaa kokonaan. En tiedä. Minä toivon vielä, että saataisiin aikaiseksi myönteinen lopputulos. Edelleenkin toivon siis. Toivo kuolee viimeisenä. Uber. Uh, as uh, you pointed out, I believe that the... Uh, Uberin tapauksessa tässä päätösosuma meni siihen suuntaan, että kansalainen lainsäädäntö määrittelee, onko kyseessä kuljetuspalvelu vai ei. En ole vielä luovuttanut tässä suhteessa. Meidän täytyisi löytää eurooppalainen ratkaisu. Minä olen nimenomaan huolissani näistä rajoilyttävistä palveluista, eli jatkamme vuoropuhelua tämän suuntaisesti ja pyrimme löytämään ratkaisun, joka soveltuu kaikkiin kaksi huolenaihetta. Ei sinänsä Uberin liittyen, mutta Mm. Yhteistyön talouden suhteen monopolien rikkominen niin, että ei luoda mitään globaaleja monopoleja. Kaksi asiaa. Moskovici, Moskovici kollegamme, anteeksi, pyrkii rohkaisemaan siihen suuntaan, että verot maksetaan siellä, missä toiminta tapahtuu, se tietysti edesauttaisi meitä voimakkaasti. Toinen huolenaihe koskee sitä, että mitä työvoimalle tapahtuu, koska tässä jakotaloudessa voitot ovat valtavan suuria, ihmisillä ei ole kunnon koulutusta eikä mitään jatkuvaa koulutusta tuon uransa aikana. Nämä ovat siis ne kaksi huolenaihetta ja aiomme niihin pureutua. Okay. Ja. Sitten kun tarkastellaan näitä tavoitteita, vakavasti otettavia sellaisia, niin lyhyesti kertoisin teille näistä luvuista. Liikenneturvallisuudesta Tämähän on toinen turhauttava ala. Mutta näin, että yksikössä niin kaikki, ja kaikki sidosryhmät ovat tehneet voimakasta yhteistyötä. Olen varma siitä, että löydämme hyvän ratkaisun. Meillä on 135 000 vakavasti loukkaantunutta vuodessa Euroopassa. Ajatelkaa nyt 135 000 vakavasti loukkaantunutta kaikkien heidän perheensä, 26 000 kuolonuhria vuosittain. 26 000. Nämä ovat kyllä ihan ankeita lukuja. Ja kyllä, rakas Ei se tarkoita, että ei mitään ole saavutettu. We have them, but we are not moving forward. We have the number. Niin, siis kyllä lukumäärä on saavutettu, mutta jotta päästäisiin vuonna 2020 tavoitteisiin, meidän täytyy löytää tapoja joiden avulla voimme jälleen mennä eteenpäin. Sillä ongelmana on se, että kaikkein menestyksellisimmät maat nyt jumittavat. Ja toivottavasti teknologiasta on hyötyä. Siitä syystä CTSn suhteen toivomme sitä, että se tuo uutta toiminnallisuutta autoihin, joka lisäsi siis tätä toivottavasti monimodaalisuus, ja siihen liittyvät ratkaisut julkisessa liikenteessä auttavat tätä nyt, kun digitalisointikin lisääntyy kaikissa liikennemuodoissa, että siitäkin olisi hyötyä, mutta kyllä julkaisemme tämän ensi vuonna pohjautuen siihen kertomukseen, joka nyt julkaistaan. Vakavat loukkaantumiset ja tavoitteet näiden suhteen. Meillä on jo 16 jäsenvaltioita, jotka ovat näistä raportoineet ja olen pyytänyt kaikkia ministereitä että nämä pyrkisivät raportoimaan ensi vuoden maaliskuun mennessä näistä asioista, jotta saisimme edes suuntaantavan mallin, jonka avulla voidaan sitten asettaa realistisia tavoitteita. Voin myös kertoa teille sen, että tämä asia on otettu esille yhtenä aiheena Maltan puheenjohtajakaudella. Meillä on myös suuri globaali konferenssi Ähm, tieliikenneturvallisuudessa, jossa YK on edustatkin ovat mukana ja kovin ilahtuneena olen tarkkaillut kaikkien eri sidosryhmien sitoutumisen tasoa. Esimerkiksi Puolassa tilastot ovat parantuneet tämän toimintamme ansiossa. Olemme tehneet yhteistyötä 23 eri sidosryhmän kanssa, pyrkineet rakentamaan järjestelmällistä kokonaisvaltaista mallia. Ja tiedän, että paljon saadaan aikaiseksi, kun käytetään, mutta paljon energiaa ja koordinaatiota tarvitaan, jos halutaan mennä eteenpäin. edward hanke on erittäin rohkaiseva, koska tavoitteena on se, että ei ole kuolonuhreja eurooppaisilla teillä. Useat jäsenvaltiot ovat sellaiset, että niillä ei ole näin yhtenä päivänä ollut. Ja mä päätän tähän ja siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen. Tiedän, että tässä oli useita muita kysymyksiä mielelläni vastaan niihinkin sitten teille suoraan. Kiitoksia. Again, thank you very much. Kiitos oikein paljon jälleen kerran. Nyt nopeasti jatkamme kokousta suljetun oven 25. tammikuuta 2017 9. seuraava kokous. Nyt jatkamme suljetuin ovin koordinaattoreiden kokousta mutta kaikki jäsenet voivat osallistua. Mutta suljettuin avoin ovin tätä ei voi enää netissä seurata. Lyhyt tauko. Ja sitten kuulemme Neston puheenjohtajuudesta.